estyslistallamme on sitten menettelyn mukainen äänestys Rivellini mietintö vuonna 2009 vastuuvapaus tuomioistuin on kyseessä. Tämä on nimenhuuto äänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijä. Seuraavaksi, olkaa hyvä. Haluaisin vain todeta, että minun äänestyslaitteeni ei toiminut, mutta olen kyllä paikalla täällä. No hyvä, että merkitään ulos tämä puhemies. Sitten edustaja Rivellini Oikeusasiamies. Mietintö. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijä. Ja siltä vielä Riveliini seuraavaksi tietosuojavaltuutettu. äänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten Stavrakakis. Virastojen erisvirastot. Äänestys on avattu ja nimenhuutoäänestys jälleen kerran. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijä. Stavra Kaakis seuraavaksi. Eurooppalainen poliisiakatemia. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijä. Edelleenkin edustaja Stavra, Stavrakakis, Euroopan unionin käännöskeskus, nimenhuuto äänestys, äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijä edelleenkin Stavra Kakis, eurooppalainen ammatillisen koulutuksen kiittämiskeskus, nimenhuuto äänestys. Olkaa hyvät. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Esitteli edelleenkin edustaja Stavrakakis yhteisön kalastuksen valvontavirasto. Äänestys on avattu. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ja onnittelut esittelijälle. Edelleenkin edustaja Stavrakakis, Eurooppalainen lentoturvallisuusvirasto, nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Edelleenkin edustaja Stavrakakis, Eurooppalainen tautien ehkäisyn ja valvonnan keskus. Nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Edelleenkin edustaja Stavrakakis, Eurooppalainen kemikaalivirasto, nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edustaja Stavrakakis, Eurooppalainen ympäristökeskus. Äänestys on avattu nimenhuutoäänestykselle. Niin äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edustaja Kaakis vielä kerran. Eurooppalainen elintarviketurvallisuusviranomainen nimenhuutoäänestys. Olkaa hyvät. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Mietintö Stavrakakis, Euroopan humasainen ja miten väärinkäytön seurantakeskus. Nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Mietintö Stavrakakis, Euroopan meriturvallisuusvirasto. Nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edustaja Kaakiksen mietittyä verkko- ja tietoturvallisuusviranomaisesta. Nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edustaja Stavrakakis, Eurooppalainen rautatievirasto. Nimenhuutoäänestys avataan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Stavrakakis, eurooppalainen koulutussäätiö. Nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edustaja Stavrakakis, eurooppalainen työturvallisuus- ja työterveysvirasto, Nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edustaja Stavra Kakiksen, Euratomin hankintakeskusmietintö. Nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Edustaja Stavrakakis, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Stavrakakis 2009 Eurojust mietintö. Nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Mietintö Stavrakakis, Frontex. Nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Edustaja Stavrakakiksen mietintö maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmän valvontaviranomaisesta. Nimenhuuto äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edustaja Stavrakakiksen mietintö Artemis-yhteisyrityksestä. Nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edustaja Stavra Kakiksen mietintö Clean Sky-yhteisyrityksestä. Nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Edustaja Kakiksen mietintö yhteisyrityksestä innovatiiviset lääkkeet. Äänestys on, äänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten edustaja Kakis. Cesar-yhteisyritys, nimenhuutoäänestys on avattu. Äänestys on päättynyt. Kaikki on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi ehdotuslistalla yksinkertaistumenettelyn mukainen äänestys Rapkäi mietinnöstä Edustaja Luigi de Magistristin poskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö. Edustaja Silvestris, olkaa hyvä. Si, grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Vain selvennyksen vuoksi tämä äänestys, jota tulemme antamaan, tämä on nyt, onko tämä automaattinen menettely vai onko tämä Demastrisin erityinen pyyntö? Että tässä on koskettu poliittisiin oikeuksiin, joita hän pitäisi puolustaa oikeudessa. Ja meidän pitäisi välttää. Puhemies keskeyttää. Pyytääkö hän tässä koskemattomuutta siis vai onko tämä automaattinen menettely? Voitaanko tämä asia selvittää? Sillä jos kyseessä on taas tuomioistuinkäsittely, puhemies jatkaa. Jos kysyt, onko tässä Demasteris, joka pyytää koskemattomuutta vai, vai automaattinen menettely, niin kuka tämä on pyytänyt tämän äh, koskemattomuuden käsittelypyynnön? Mi, mi dicono che all'onorevole Di Magis... Mille kerrotaan, että edustaja De Maastris on pyytänyt tämän pyynnön koskemattomuutta koskien. Mennään sitten äänestykseen. Puolesta olkaa hyvä. Vastaan. Hyväksytty tämä mietintö. Sitten Rapkai-mietintö. Edustaja Bruno Kolnissin koskemattomuuden puolustamisesta. Kuka pyytää puheenvuoron? Olkaa hyvä, edustaja. Madame, Madame la Présidente. Rouva puhemies, Kaksi minuuttia vain, jos sallitte. Tässä ei ole keskustelua eikä äänestysselityksiä suullisesti. Minusta on aika yllättävää, että tässä näin toimitaan. Mistä tässä on kyse? Tämä on nyt poliittinen ilmaisu ja tähän poliittiseen kannanottoon on sitten tullut tällaista seurausta. Tähän asti on käytetty kahta objektiivista kriteeriä. Meidän pitää mennä äänestykseen. Teillä on ollut mahdollisuus jo esittää kantanne. Si, per favore. Allora... Ei, ei, en äänestää. Onorevole, l'ha fatto anche ieri. Eh, niin, edustaja, myös eilen te pystyitte tähän. Non è previsto dal regolamento. Säännöstössä ei ole tällaista mahdollisuutta. Olen pahoillani. Meidän pitää jatkaa nyt äänestyksiin. Puolesta. Olkaa hyvä käsi ylös. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten Rapkei mietintö Bruno Collinsin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö puolesta. Haluatteko puhua vielä? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa vielä? Ei, jatketaan. Sitten esityslistalla on seuraavaksi äänestys Jatketaan siis. Okei, okei, tarkistetaan siis. Okei, äänestys avataan. Tarkistus. La votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten arsenisopimus. Prespan puistoalueen suojelu ja kestävä kehitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Franka STVs mietintö. Laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi koskeva mietintö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten edustaja McCarthy Velallisen omaisuuden jäädyttäminen ja ilmoittaminen älättyrittävissä tapauksissa. Edustajalla on puheenvuoro, olkaa hyvä. Um, briefly, uh, it was not possible to have a... Tätä asiaa ei valitettavasti voitu käsitellä, mutta haluaisin kiittää kaikkia ryhmien kollegoita, jotka ovat tukeneet tätä mietintöä ja haluaisin ilmoittaa, että komissio ja komissiolle ja neuvostolle, että parlamentti yrittää saada kansalaisille uusille, uusia oikeuksia, mikäli olivat joutuneet tällaisen rikollisen toiminnan kohteeksi. Jäädyttäminen ilmoittaminen on tärkeä asia, sillä me tiedämme, että yleensä uhrit joutuvat sitten maksumieheiksi ja rikolliset pääsevät käpälämäkeen, joten meidän täytyy varmistaa, että meillä on olemassa lainsäädäntötekstejä, joilla voidaan korjata tämä epäoikeudenmukaisuus ja palauttaa omaisuus näille rikollisuuden uhreille. Kiitoksia. Kiitoksia. Mennään sitten äänestykseen. Haluan muistaa, että tässä tarvitaan määrä enemmistö puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Nyt minun pitää lukea täällä puhemies Butchekin viestin. Haluan kertoa teille, että täällä on tänä tuota, tervetulokse Bogdan Borucevicin tänne, Puolan senaatin varapuhemiehen ja, ja myöskin Seimasin puhemiehen Liettuasta ja, ja Vitvin Verkovna Ukrainan edustaja. Nämä kolme puhemiestä ovat tulleet tänne parlamenttiin tänään vierailulle erityisvierailulle tänne Liettuan, Puolan ja Ukrainan parlamentaarikojen kesken.